suhteen, ei äh, Assadin hallituksen suhteen, ei ennen kuin poliittinen prosessi on alkanut. Arvoisat edustajat, me jatkamme Euroopan unionin pakotteita, jotka kohdistuvat ihmisiin, yksilöihin ja yksiköihin, jotka, e, jotka ovat syyllisiä, emmekä kohdista niitä Syyrian kansalaisiin. Tämä on geopoliittinen taistelu. Euroopan unionilla on vastuu toimia Syyrian kansalaisten vuoksi ja meidän omien etujemme vuoksi. Meidän täytyy pyrkiä saamaan yhteis, yhteinen näkemys muiden kansainvälisten osapuolten kanssa ja eh, me jatkamme keskusteluja tästä tilanteesta Washingtonissa. Nyt Euroopan kansanpuolen ryhmän puolesta edustaja saa puheenvuoron puolitoista minuutiksi. Eh, Hyvä puhemies, alkuun korkea edustaja, kiitoksia tästä puheenvuorostanne. Kuten sanoitte, Syyrian sota jatkuu yhdeksättä vuotta. Todennäköisesti tilanne johtaa siihen, että Assad vahvistaa voimiaan ja ihmiset pyrkivät kohti Turkkia, mutta siellä raja on kuitenkin kiinni. Ja on noin miljoona ihmistä, jotka joutuvat vaihtamaan paikkaa jatkuvasti. EU pitää tarjota näille ihmisille humanitaarista apua. Ja vetoan siihen, että jatkamme hankkeita kriisialueella. Noin 70 prosenttia uhreista on lapsia ja juuri siksi siis näistä liikkumaan joutuvista on lapsia ja siksi peräänkuulutan sitä, että tuetaan kouluja pakolaisleireillä. Se ei ole helppoa, mutta se on lapsille hyvin tärkeää. Näin he eivät menettäisi tulevaisuuden näkymiä, mutta tämä ei tietenkään ole pitkän aikavälin ratkaisu. Tällä hetkellä Idlibin tilanne riippuu Moskovan, Ankaran ja muiden neuvotteluiden tuloksesta. Ja pohdin, mikä EUn rooli tässä on. Te aivan oikein viittasitte YKn rooliin, mutta uskon, että pitkäaikainen ratkaisu löytyy juuri pelkästään YKn avulla. Humanitaariset toimet ja apu EUlta ovat oikein, mutta toivoisin, että EU kantaisi korkeamman roolin. ryhmän puolesta edustaja Piri, yksi minuutti. Puhemies, tämän päivän keskustelun otsikkona on turvallisuustilanne Syyriassa. Tässä on ironiaa ajatellen todellisuutta, koska todellisuushan on se, että ei ole mitään turvallisuutta Syyriassa. Ei ole turvallisuutta miljoonille sivileille, jotka ensin ovat nyt paineet maakuntiin, ja jotka nyt ovat sitten pommien uhna Idlibissä, on pelkkää epätoivoa, tuhoa ja kuolemaa haavoittuneille. Niissä 68 sairaalassa on jätty, ja niille sanotaan sanotetaan jo 10 000 pakolaisille, jotka ovat mudassa, jolla ei ole paikkaa, mihin mennä, ei ruokaa, ei vaatteita. Syyrian hallitus ja sen venäläiset ja iralliset tukijat käyttävät epäinhimillistä taktiikkaa he kohdistavat hyökkäykset siviiliväestöön ja sairaaloihin, ja tällä he rikkovat nimenomaan määräyksiä, jotka ovat sellaisia, jotka koskevat rikoksia ihmisyyttä vastaan. Bashar al-Assad, hän voisi käymään minun kaupungissani, joten ainakin voitaisiin tehdä jotakin, voitaisiin tukea jollakin tavoin lievittää miljoonien syyrialaisten kärsimystä. Ja nyt sitten Renew Europe Europe-ryhmän puolesta Hilde Voutmans puolitoista minuuttia. Eh, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä korkea edustaja Borrell. Vuodesta 2018 tiedämme, että Idlibiin on kohdistunut valtavaa painetta. Amerikka viime vuoden lokakuussa hylkäsi syyrialaiset ja mitä Eurooppa on tehnyt. No suoraan sanottuna ei ole millään tavoin tukenut demokraattisia vastavoimia maassa. Turkin ja Venäjän välillä sijaissota jatkuu. Tilanne on hankala, mutta meidän täytyy olla rehellisiä olemme sallineet tai antaneet vapaat kädet Erdoganille ja Putinille. Ja täytyy muistaa, että se, missä epäonnistuimme, oli, että neuvosto oli jakautunut. Ranskan hallitus pyrki lähemmäs Assadin hallitusta. En kritisoi Ranskaa tästä, mutta e- EUta siitä, että ei löydetty yhteistä linjaa. Jos tai meillä pitäisi olla yhteinen strategia. Aikaa ei enää ole. Borelin pitäisi laatia nyt nopeasti uusi suunnitelma. Ja uskon, että tärkeimmän tavoitteen pitää olla se, että saadaan välittömästi tulitauko. Idervän puolesta Edustaja Mariani, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Yhdeksän vuotta virheitä ja sota jatkuu edelleen. Meillä on ollut radikaaleja kantoja Syyrian sotaan. Toisaalta on tuettu vallankumouksellisia On ollut iskuja Ranskaa vastaan, vähemmistöjä vastaan, kristillisiä vähemmistöjä vastaan, Erdogan, Saudi-Arabia tai muut ja muut puuttuvat tilanteeseen. EU halusi YK voimat alueelle ja viime viikolla esimerkiksi Islamin ryhmä terrorisaluetta. Heidän edustajansa pidätettiin Marseissa, Mosulin tai Rakan koalitio täytyy nekin muistaa. Meidän täytyy pitää asiat erossa toisistaan. Haluan muistuttaa YK turvallisuusneuvoston päätöslausuman heinäkuulta. Idlibissä on nyt valtavat määrät taistelijoita. Totta kai meidän täytyy suojella siviilejä. Mitä heille pitää tehdä? Otammeko heidät takaisin Eurooppaan? Mm, alueella pitäisi valvoa tätä tilannetta ja päästä vallankumouksellisesta eroon. Nyt vihreiden ryhmän puolesta edustaja Noiman minuutti. Idlibiin ovat paineet kaikki ihmiset, jotka eivät ole päässeet ulos Syyriasta. Kolme miljoonaa ihmistä on suljettu alueelle tällaisen sijaissodan keskelle. Sivilistä vastaan hyökätään sairaaloita ja kouluja pommitetaan, sirpalepommia käytetään. Se, mitä Idlibissä tällä tapahtuu, on sen oikeutta, joka on kaikkein julmin. On annettava edelleen humanitaarista apua. EU pitää tätä jatkaa edelleen. EUn täytyy myöskin pyrkiä saman aikaan, pyrkiä saman aikaan aselepoa pyrkiä dokumentoimaan sotarikoksia ja myöskin laajentamaan pakotteita, joka kohdistuu niihin, jotka ovat asiasta vastuussa Turkissa ja Venäjällä, ja myöskin ottamaan vastaan kaikkein heikoimpia Idlibistä, joissa pääsevät pois Idlibistä. Herra Borrell, kattava poliittinen ratkaisu sellaista ei tälläkään ole kenelläkään, mutta juuri siksi on niin tärkeää, että pienet askelet, joita voidaan ottaa, johdonmukaisesti otetaan. Ja tätä julmuutta vastaan, jotta Syyriassa tapahtuu, asetetaan jotakin. Ja toivon, että maanantai ulkoasiainministerineuvostossa päästään eteenpäin suurin askelin. Kiitos. Euroopan konservatiivien ryhmän puolesta edustaja Jam Batski. Minuutti. Kiitos puhemies, kollegat. Herra korkea edustaja, kuulen kysymyksen, mitä Eurooppa voi tehdä ja miten. Mitä? Ja vastaus on, mi, mitään ei voida tehdä ennen, ennen, e, mitä, eikä teidän hallituksella voi tehdä mitään ennen kuin lakataan myymästä aseita Saudi-Arabialle. Sanotaan, että he ovat maltillisia islamisteja, mutta mitään ei voida tehdä tässä keskustelussa täällä, koska kollegat te tiedätte, että maltilliset islamismit e, toimivat kristittyjä vastaan ja ne, joita teidän hallituksenne rahoittavat, e, käyvät sotaa ennen kuin tämä tajutaan, ei voida tehdä mitään. Nyt Euroopan ylistyneen vasemmiston pohjoisen vihreän ryhmän puolesta edustaja Georgio yksi minuutti. Hyvä, Borrell. Tässä ei tarvita mitään pilottihanketta. Tätä Syyrian kriisiä ei voi enää edes kuvailla. Se on häpeällinen kaikilta osin. Ja viimeinen luku Idlibissä 700 siviiliopiskelijaa opiskelijaa kidnappattiin Turkin tukemien voimien toimesta. ovat muut ovat lähtemässä mukaan terroristijärjestöjen toimintaan. Toiset etsivät suojaa. Tilanne on järkyttävä. Recep Tayyip Erdogan on avannut suoraan sanottuna helvetin portit. Tässä puhutaan ihmisistä, lapsista, naisista, lapsista, joilla olisi jonkinlainen tulevaisuuden visio ja Eurooppa tuomitaan sen osalta, mitä Syyriassa tapahtuu. Eurooppa tuomitaan itäisellä välimerellä. Joten meidän täytyy ymmärtää sitä, mitä tässä todella nyt luodaan, tätä järkyttävää toimintaa. Isabel Santos, yksi minuutti. Mais de 370 e mortos y e quase 70 eh, ja lähes 6 eh, tuhatta pa- kotoa paennuta viime kuukausina. Tämä e, on tuhoisa humanitaarinen katastrofi. Tämä maa on ollut sodassa yhdeksän vuoden ajan. Siellä on e, valikoimattomiin kohteisiin, siviilikohteisiin kohdistuvia hyökkäyksiä ja, vi- ja pakoon joutunut väestö ei saa suojaa, heillä ei ole ruokaa. Tämä väestö tarvitsee humanitaarista apua. Samaan aikaan on pyrittävä saamaan aikaan kestävä ratkaisu, joka on YK turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukainen Ja on myöskin eh, pyydetty, että saataisiin aikaan humanitaarisia käytäviä, eh, että apu pääsee perille. Jedna minuta dla pana posła. Eh. Kiitoksia. Seuraavaksi Jan Kriston Ötjön minuutti. Vielen Kiitoksia huhtikuusta 2019, kuten sanoitte, Borrell, konflikti vain jatkuu ja siirtymään joutuneita on yli miljoona. Ja hyvät kollegat, Idlibin provinssia pommitetaan Assadin hallinnon toimista Venäjän tuella lähes päivittäin. Turkki on nyt tuonut yli 600 sotilasajoneuvoa rajan yli ja tämä näyttää nyt siltä, että Syyrian ja Turkin välillä tilanne kärjistyy todellisiksi konflikteiksi. Syyriasta on painut satoja tuhansia ihmisiä ja 20 prosenttia ihmisistä tai paineista on naisia ja lapsia. Konflikti on jatkunut pian yhdeksän vuotta. Yli 400 000 ihmistä on tapettu ja me vain katsomme sivusta. Meidän pitää tukea pakolaisia löytää poliittinen ratkaisu, mutta minkälainen tämä ratkaisu sitten olisi hyvä, herra Borrell? Meidän kantaa, pitää kantaa myös vastuuta jesidejä kohtaan tuolla alueella. Kiitoksia. Seuraavaksi Ivan David minuutti. Vážená paní klíčovým problémem situace v Sýrii je mocenské... Syyrian pääongelma on Turkin valta ja neuvotteluasema. Eurooppa on heikko ja korruptoitunut, koska Euroopassa sanavalta on rajat ylittävillä monikansallisilla konserneilla. Ja siksi Eurooppa on heikossa asemassa, eikä se myöskään pysty langettamaan pakotteita Turkille. Se on sen sijaan auttanut Turkkia asettamaan pakotteita Syyrialle. EU e on kyllä keskeyttänyt liittymistä edeltävän tuen Turkiin, mutta että Turkki tekee mitä haluaa. Turkki on ajanut maasta yli miljoona kurdia ja kristittyä, eikä EU pysty edes huolehtimaan itsestään tai estämään sitä, että Turkki varastaa kaasua Pohjois-Kyproksen alueelta. Edustaja Kanko, yksi minuutti. Syyrian tilanne on surkea. 400 000 ihmistä on kuollut vuoden 2009, 2011 jälkeen. Tämä epävakaus on liian vaikea ja se on jatkunut liian pitkään. Neuvosto on päättänyt pakotteista, mutta Yhdysvallat, YK ja EU on tehtävä kaikki mahdollinen, että tämän tilanne ei enää pahene, saadaan tulitauko Eh, ja voidaan päästä rauhan tielle. EUn vaikutusvalta on rajallisempaa, jos se ei puhua yhdellä äänellä YK ja Naton tasolla. Tarvitaan eh, diplomaattista päättäväisyyttä ja rakentavuutta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Vilumsen yksi minuutti. Revolutionen i Syrien startede som et... Vallankumous Syyriassa alkoi kansannousuna brutaalia diktatuuria vastaan. Kansannousuun vastattiin äh, sortotoimilla ja, ja tämä kansannousu myöskin Eurooppa petti. Ja nyt Syyriasta on tullut taistelukenttä paikalliselle ja alueelliselle ja globaalille valoille. Turkin presidentti Erdogan – on pyrkinyt käyttämään äärimmäistä sotilaista toimintaa ja Putin käyttää Assadin hallitusta, koska se, tällä johtaja, mikä on johtanut kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin, on, on pyrittävä tukemaan demokraattisia voimia taistelusta Daeshia vastaan ja on Tyrkin tunnustettava koillisen alueen voimat ja saatava aikaan sanktioita Erdoganin vasta ennen kuin hän tukeutuu alueella. On saatava aikaan YK on rauhantukivoimia Syyrian luoteisosiin, jotta voit todellakin suojella ihmisiä etniseltä puhdistuksilta on todellakin aika toimia. Jest pytanie do pana posła. Täällä on sinisen kortin pyyntö teille. Laitatteko, otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen? Ol, Nick Wallisilla on puheenvuoro, olkaa hyvä. Madam President, uh, I just like to ask the Kiitos paljon puhe- puheenjohtaja. Haluaisin kysyä, hyväksyttekö sen roolin, joka EUlla Yhdys- ja Yhdysvalloilla ja Saudi-Arabialla Eh, ja Arabiemiraateilla on tämän alueen vakauttamisessa. Tämä on sota, joka on syntynyt nämä, näiden eh, valtojen sekaantumisen johdosta. Tarvit, ta, ja, nämä ongelma ei nyt liity Assadin hallintoon. Tämä on aivan puppupuhetta. Ongelmana on Turkki. Dziękuję panie pośle, bardzo proszę o odpowiedź. Niin. Olkaa hyvä. Ja nyt vastaus. Geopolitical interests in Syria. Poliittisia intressejä on Syyriassa, mutta on ollut rauhanomaisia mielostuksia, joihin osallistuvat sadat tuhannet siviilit Syyriassa, jotka vaativat vapautta, vaativat demokratiaa. Ja tuohon huutoon vastattiin äh, raalla sortotoimilla Assadin hallituksen toimesta. Mitä meidän tulee tehdä? EUn täytyy tukea kurdeja ja demokraattisia voimia Syyriassa – taistelevat demokratiavapauden puolesta. Vain tällä tavoin voidaan saada vakautta ja rauhaa Syyrian ja Lähi-Itään. Nyt puheenvuoronsa edustaja Tonino Pitsula. Yksi minuutti. Kiitos. Syyrian sota on kestänyt yhdeksättä vuotta, mutta e- Idlibin kärjistyminen on johtanut siihen, että Jemenin lisäksi alueella valitsee nyt pahin humanitaarinen kriisi. Satoja tuhansia ihmisiä viime vuoden joulukuun jälkeen on joutunut pakenemaan alueelta. Ne 80 prosenttia pakolaisista on naisia ja lapsia, eli kaikkein heikoimmassa asemassa olemassa, asemassa. Ja lapset eivät useinkaan saa terveydenhoitoa tai pääse kouluun. 2,8 miljoonaa siviiliä tarvitsee humanitaarista apua ja ilmasto on sellainen, että sekin heikot, heikentää humanitaarisen avun antamista. Meidän pitää nyt ottaa aktiivinen rooli kriisiin ja ehdottaa konkreettisia ehdotuksia ja lisätä keskusteluita eri osapuolten välillä. Meidän täytyy myös tarjota monen keskinen foorumi, jolla voidaan käsitellä näitä kysymyksiä. Brysselin konferenssia voitaisiin noudattaa. Sillä saatiin tuloksia Libyan tapauksessa. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Kruksman. yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Korkea edustaja, hyvät kollegat. Minä kehottaisin teitä kaikkia katsomaan videoita, joita on viime päivinä ollut yhteisö viestimissä Bashar al-Sadin tilanteessa siellä. Uhrien päillä leika, leikitään ja nauretaan ja siinä oikeastaan maailmaa vastaan syljetään ja, ja nimenomaan Venäjä ja muu tuhoaa siellä myös sairaaloita ja me annetaan, annamme, annamme sen tehdä tänä päivänä. Mitä täällä kuulla? Täällä puhutaan, että tässä halutaan puolustaa hallintoa ja niin, että tässä ikään kuin kapinalliset annetaan vain hävittää. Minä olen häpeissäni ja myös haluan korkea edustaja, että koskaan ei tälle Assadin hallinnon normalisoinnin alistua. Ketkä ovat uhreja, ketkä pyöveleitä? Ja täytyy tietää, mikä on Al-Assadin paikka, eli kansainvälisen rikostuomioistuimessa. Kiitokset teille, arvon edustaja. Ja meillä on kahdeksan pyyntöä puhelistan ulkopuolelta. Muistuttaisin teitä, että on hyvin tärkeää, että kaikki kunnioitatte yhden minuutin puheaikaa. Ensimmäisenä edustaja Vasesku, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon puhemies. Mitä Syyriaan tulee, meidän täytyy ymmärtää, että EU on Syyrian suhteessa käynyt lävitse useita eri vaiheita. Ensinnäkin EU halusi Bashar al-Assadin pään lautasella viimeiset pari vuotta – Olemme kuitenkin sanoneet, että emme halua hänen päätään, vaan pikemminkin haluamme hänet tuomiolle teoistaan ja haluamme Syyrian vaaleita. Tämä osoittaa johdonmukaisuuden puutetta, joten alusta pitäen olen ollut epäröivä. Olemme olleet epäröiviä, emme ole puuttuneet hänen toimiensa. Olisimme voineet estää ranskalaisia puuttumasta peliin. Nyt sitten valitamme Syyrian tilannetta. Syyria on tällä hetkellä Venäjän vallassa. Se on tosiasia valitamme siitä, että Turkki on mennyt Pohjois-Syyrian. Kuka tahansa, mikä tahansa valtio olisi tehnyt näin suojakseen rajojaan. Joten hyvät kollegat, niin kauan kun me emme ymmärrä, että mikäli haluaa olla mukana päätöksenteossa, se tarkoittaa sitä, että myöskin osallistutaan ja niin kauan kun emme näin tehdä, me vain pahoittelemme Syyrian katastrofia. Joko me puutumme peliin, tai sitten näemme ranskalaisten puuttua peliin, tai sitten mikäli emme puutu peliin, niin sitten ei pidä ryhtyä valittamaan, koska me olemme itse vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Kiitokset ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra eh, Yhdelas, olkaa hyvä ja kunnioittakaa myös eh, kollegojen puheaikoja pyytäisin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kiitokset myös korkea edustaja teidän puheenvuorostanne Syyrian suhteen. Minä en tässä nyt lähde toistamaan esimerkiksi Koillis-Syyriassa tapahtuneita siviiliväestöön kohdistuneita hyökkäyksiä ja muita kauheuksia. Luonnollisesti tuomitsemme ne ja toteamme, että on tarpeen sallia humanitaarisen avun pääsy alueelle. Kuitenkin tilanne on nyt sellainen, että on toimittava käytännönläheisellä läheisellä suoralla tavalla. Kun ajatellaan toimia Libyan suhteen ja ase ASE-saartoa, niin korkea edustajahan totesi, että Euroopan unioni voi sitä valvoa kyllä Syyrian hallinnolla on aseistusta ja ammuksia ja nyt täytyykin katsoa, voitaisiinko asesaarto saada myös voimaan Basar al-Assadin hallintoa vastaan. Kiitos. Kiitokset teille. Seuraavaksi Enrik Müller, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Me seuraamme hyvin dramaattisia tapahtumia. Ensinnäkin on kyse humanitaarisesta kriisistä. Miljoonat pakolaiset lähtevät pakoa, sotaa pakoon Turkkiin. He ovat myös Turkin rajoilla. Toiseksi Turkki on nyt hyökännyt Syyriaan, sitäkään ei voi olla millään tavalla puolustamassa, ja se pahentaa humanitaarista tilannetta. Ja Turkki vielä aseistaa myös al jälkeläisiä. Eli minusta tämä on hyvä vihje myös EUlle, että pitäisi nyt ruveta neuvottelemaan ja painostamaan Turkkia. Meidän täytyy myös vastustaa kurdien vainoamista ja sotarikoksia, joita siellä jihadistit ovat tehneet Turkin rahoittamina. Kiitokset. Ja seuraavaksi Kostas Mavridis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin tehdä pienen selvennyksen. Minä en millään tavalla ihannoi Assadin hallintoa Assadin kädet ovat veren tahrimat. Mutta kun kuuntelin joitakin puheenvuoroja täällä tänään, minusta vaikuttaa siltä, että nyt valitsi jonkinlainen hämmennys. Minä kuvittelin, että olimme tehneet yksimielisen päätöksen ja olimme sanoneet, että länsimaiden ja sivistyneen maailman tehtävä on neutralisoida jihadistit ja islaminen valtio. Mikäli tämä päämäärä on muuttunut, jonkun pitäisi sanoa se suoraan ääneen. Kysymys kuuluukin, kuka rahoittaa jihadistien toimintaa? Kuka lähettää joukkoja edelleenkin teurastamaan ihmisiä? Kuka rahoittaa ja on vuosia rahoittanut näitä ihmisiä? Hänellä on nimi. Ankaran Erdogan on rahoituslähde. Se on se suuri ongelma. Mutta ne, jotka sanovat tämän ääneen, ei sano sitä siksi, että annamme Assadille anteeksi se, mitä hän teki, vaan me olemme pikemminkin rohkeita ja olemme halukkaita puhumaan totuuden. Me uskomme eurooppalaisiin arvoihin nimittäin. Kiitokset. Seuraavaksi Beate Kempe, olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Arvoisa korkea edustaja, minä annan täällä tukeni niille puheenvuoroille, joissa todettiin, että Syyriassa ja sen naapurivaltioissa on humanitaarinen kriisi. On, on muun muassa kymmeniä tuhansia orpoja, joista täytyisi huolehtia välittömästi. Oma maani pyrkii tekemään mm, jotain asian parantamiseksi esimerkiksi rahoittamalla YK ja lisäämälläkin tätä rahoitusta myös Libanonissa ja Jordaniassa. On aivan totta, että tämä apu on myös investointi ja tämän jälkeen täytyy myös muistaa, että Euroopan unioni on merkittävin lahjoittaja ja meillä on nyt tietoja siitä, että Lähi-idän puolesta toista miljoonasta kristitystä enää harvat ovat jäljellä ja meidän täytyy tukea myös heitä. Meidän täytyy auttaa lapsia, meidän täytyy antaa lääketieteellistä apua. Tämä on koko maailman tehtävä. Assadhan on kuitenkin jo voittanut sodan. Kiitokset ja sitten Sandra Pereira. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu osuu aikaan, jolla Assadin armeija liittolaisineen alkaa iskeä alueesta toiseen. Siellä on mukana myös terroristijärjestöjä. Tämän päivän keskustelu liittyy myös siihen, että siellä on Turkin joukkoja siirtynyt Syyrian alueelle, lähettänyt myös aseita. Kyse on luonnonvarojen hallinnasta. Kyse on myös toimien legitimiteetistä. Siellä ollaan nyt valtaamassa tätä aluetta. Tämä on ihmisoikeuksien loukkaamista, kun tällaista politiikkaa harjoitetaan. Tästä on paljon puhuttu tekopyhällä tavalla. Siitä asti, kun konflikti on ollut käynnissä, on, pitäisi kunnioittaa suvereniteettia Syyrian tasavallassa – Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Syyrian ar- armeija edistyy taistelussa Yhdysvaltain ja, Syyri- ja muiden auttamia jihadisteja. Joo, järjestäisivät kuitenkin sitten pakoon. Konf- Al-Qaidan läheiset joukot ovat toimineet tietyllä alueella logistista apua, saa Yhdysvalloista, Isosta Britannista, Turkista, Ranskasta ja Saudi-Arabiasta ja Yhdistyneet Arabiemirikunnasta läsin. Sikamor-ohjelman kautta. Tämä on pitänyt yllä sotaa vuosikausia ja johtanut siihen, että sadat tuhannet ihmiset ovat kuolleet turhia kuolemantapauksia, satoja tuhansia. EU nyt vaatii välitöntä pääsyä, jotta humanitaarinen saadaan perille tuohon maakuntaan. EU uhkaa sanktioilla. Sanktiot kuitenkin ovat aiheuttaneet hyvin paljon ikävyyksiä tavallisille syyrialaisille kansalaisille. Miksi nyt on olemassa tarjous pöydällä, miksi ei siinä ole tartuttu? Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Dani, joka hyvä. Kiitos. Puhemies ei ole siitä, että Syyrian kansa on kärsinyt yhdeksän vuoden ajan ja enemmänkin. Miksi sitten? Siitä syystä, että kansan tyytymätön ollut Assarin hallintoon, se kaapattiin kansainvälisen voimien avulla hallinton vaihtamiseksi. USA ja jotkut EU-jäsenvaltiotkin ovat nimenomaan toimillaan saaneet jihadistit menemään maahan. Ja siinä on hallitus pyritty kumoamaan, joka oli kuitenkin saanut vallan uudelleen alueella. Sen myötä totta kai Jotkut haluavat palata tukemaan hallitusta, jotkut eivät. Eli totta kai tämä päivä oli tulossa. Ironista on, että kun me puhumme siitä, että vierastaistelijat, jotka tulivat joista meidän maista, me emme halua niitä ottaa, mutta haluamme, että Syyria kuitenkin hoitaa heidät. Tässä nyt avainasemassa se, että päästään eroon pakotteista ruvetaan rauha rakentamaan Syyrian hallituksen kanssa niin, että siellä kannetaan vastuu. Myös Euroopan on kannettava rooli tässä katastrofissa ja tunnustaa, mikä on Syyrian hallituksen rooli siinä, että jihadistit on saatu estettyä. Kiitokset. Ja nyt e, komission varapuheenjohtaja, joka turvallisuuspolitiikan korkea edustaja saa puheenvuoron Josep Borrell, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitos kaikille Euroopan parlamentin jäsenille, jotka osallistuitte tähän keskusteluun. Täytyy vain sanoa, että ymmärrän teidän tunteenne, ymmärrän teidän turhautumisenne. Se heijastui monista puheenvuoroistanne Syyrian kriisissä. Yksi asia on totta, nimittäin se, että Euroopan unioni on jäänyt voimattomaksi – sanotaan, että pitäisi sitä, pitäisi tätä, pitäisi tuota. Pitäisi, niin. Pitäisi, kaikilla eri kielillä. Hmm, mutta <laughs> miten, millä keinoin, millä voimalla me voisimme toimia. Vuosien ajan olemme sanoneet, että sotilaallinen rat, sotilaista ratkaisua Syyrian konfliktiin ei ole, mutta loppujen lopuksi sitten kuitenkin oli sotilainen ratkaisu. No kenen taholta? No niiden taholta, joilla on kykyä ja sotilaskapasiteettia. Eurooppa ei kuulu tuohon ryhmään. Näin ollen me vetoamme edelleen kaikkiin osapuoliin, että pysäytettäisiin, lopetettaisiin siviiliväestön kohdistuvat hyökkäykset, kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia, kunnioitettaisiin kansainvälisen humanitaarisen äh, lainsäädännön eri sääntöjä ja suojeltaisiin siviiliväestöä. Mutta kaikki tiedämme, että nämä ovat vain tällaisia periaatejulistuksia, joiden takana meillä ei ole mitään mahdollisuutta pakottaa näihin. Tämä on kyllä todellinen läksy meille kaikille, meille Euroopassa, geopoliittisena toimijana, joka haluaisimme olla, mutta joka emme kuitenkaan ole. Me haluaisimme ryhtyä toimiin ja meillä pitäisi sitten olla mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Kuitenkin me, me sitten vaan kokoonnumme parlamentissa ja sanomme, että pitäisi, pitäisi, pitäisi. Kiitos paljon. Kiitos teille. Näin tämä keskustelu päättyy. Ja me siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on suullisesta kysymyksestä. Uusi kattava EU-Afrikka-strategia. Ja muistuttaisin teitä kaikkia siitä, Te voitte esittää sinisen kortin kysymyksiä myös sähköisesti ja tuolta sisäänkäynnin luota löydätte tähän ohjeet. Ensiksi puheenvuoron saa DV-valiokunnan puheenjohtaja Tobe. Puhemies, komission jäsen, kollegat, kattava Afrikka-strategia on mahdollisuus hyvin pitkään odotetulle uudelle suhteelle Afrikan kanssa ja ja meidän täytyy luota toisillemme tänään täällä, että me nyt haluamme päästä eteenpäin sanoista tekoihin niin, että saadaan aikaan konkreettista toimintaa. Meidän täytyy olla strategisesti nimenomaan toimintaan lähtöisiä, eikä hukata aikaa sen enempää. Uuden strategian täytyy tunnustaa se vahvuus ja mahdollisuus, joka on olemassa Afrikan taloudessa. Me tarvitsemme pitkän aikavälin strategiaa, EUn ja Afrikan kumppaneiden etua ajaksemme ja tukea myös kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. EU-Afrikka-strategia onnistuu vain käsittääkseni, jos kolme asiaa toteutuvat. Ensinnäkin me tarvitsemme selkeää näkemystä, mikä on lopputulema ja mikä on konkreettinen suunnitelma, että voidaan käyttää tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa kaikin keinoin. Toiseksi Meillä täytyy olla tietoisuutta siitä, mitä voidaan saada aikaan, jos onnistumme vahvistamaan kumppanuuttamme. Mistä on kyse, jos me emme onnistu? Toiseksi täytyy määritellä, miten voimme paremmin käyttää myös apua tehokkana välineenä, mitä meillä on käytössä. Meidän komissio olisi vetovastuussa koordinoimassa kaikkia eu toimielinten ja jäsenvaltioiden toimia. Meillä on paljon mahdollisuuksia kaikkien hyväksi, talouskasvua, työllisyyttä ja kauppaa. Totta kai on merkittäviä haasteita, ilmastonmuutos, köyhyys, konfliktit ja laiton maahanmuutto. Väestökasvu, joka on valtava Afrikassa, merkitsee sekin sitä, että köyhyystaso varmasti jatkossakin vain kasvaa. 2030 köyhyyden on odotettavissa olevan lähes pelkästään Afrikassa – konfliktot nimenomaan syntyvät noissa maissa, joissa on köyhyyttä ja paljon työttömyyttä. DV-valiokunnan puolesta olen tehnyt joukon kysymyksiä komissiolle. Toivottavasti tänään saamme joitakin selkeitä vastauksia. Ensinnäkin, miten strategia vaikuttavasti johtaa siihen, että voidaan tätä kestävän kehitystavoitteita myös toteuttaa ja päästä eroon köyhyydestä? Mitä toimenpiteitä, mekanismeja aiotaan ottaa käyttöön? Toiseksi, miten tämä uusi strategia johtaa siihen, että nimenomaan voimme ajaa kumpi, kummankin kumppanin strategisia etuja ja tavoitteita, ihmisoikeuksia, hyvää hallintoa, eriarvoisuuden torjumista, ilmastohaaste ja niin edelleen. Ja kolmanneksi, miten komissio voi taata sen, että saadaan mukaan kaikki asianosaiset, kansalliset parlamentit, hallitukset, paikallisviranomaiset, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta, kun suunnitellaan strategiaa. Neljänneksi haluaisin myös esittää muutaman huolen aiheen liittyen päällekkäisyyteen, kun puhun, ajatellaan että Afrikka on totta kai tärkeässä asemassa maahanmuutossa, myös AKP-sopimuksessa. Miten konkreettisesti komissio voi taata sen, että ollaan johdonmukaisia, yhtenäisiä, että vältytään siltä vaaralta, että tulee päällekkäisiä strategisia puitteita? Lopuksi komission jäsenkollegat, kehitys yhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja yhden, yhtenäisyys on sopimusten velvoittama asia ja meidän täytyy siihen sitoutua voimakkaasti. Siksi minä haluaisin tietää, miten aiotte varmistaa sen, että strategian otetaan mukaan myös kehitysyhteistyöpolitiikan yhtenäisyys. Lopuksi DV-valiokunnan kollegas haluamme tehdä komission kanssa jatkossa yhteistyötä. Meillä on valtava urakka edessämme, mutta totta kai mahdollisuuksiakin. Ryhdytäänpä toimeen. Kiitos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, w imieniu komisji. Suuret kiitokset. Ja nyt äh, Jutta Urpilainen komissio. Olkaa hyvä. Puhemies, arvon jäsenet. Haluaisin aluksi kiittää teitä siitä, että minut kutsuttiin keskustelemaan näin merkittävästä virstan pylvästä EUn ja Afrikan suhteessa uudesta EU-Afrikka-strategiasta kuulemisen yhteydessä kerran osan tekeväni kaikkeni, jotta voisimme vahvistaa ja syventää yhteistyötä komission ja parlamentin välillä. Ja olen iloinen siitä, että voin nyt tänään keskustella teidän kanssanne tästä asiasta. Mikä olisikaan soveliaampaa kuin se, että kun ensimmäistä kertaa puhun parlamentissa komission jäsenenä, voimme keskustella Afrikan ja ole välistä suhteista. Minä arvostan teidän kokemustanne, tietoanne ja näkemyksiänne ja uskon, että ne ovat tulevat olemaan erittäin tärkeitä tällaisissa, tällaisia aiheita, kun käsitellään. Ensimmäinen matkani EUn ulkopuolelle kohdistui Afrikkaan. Menin sen yhdessä puheenjohtaja von der Leyenin kanssa. Se on erittäin nuori manner, täynnä luottamusta, täynnä potentiaalia. Ja se houkuttele paikalle monia maailmanlaajuisia toimijoita. Halusimme luoda myönteisempää sitoutumista Afrikan suuntaan. Olemme luoneet jo pohjaa Afrikka-EU-liittoumalle edistämällä kestäviä investointeja ja työpaikkojen luomista investointisuunnitelmien kautta, kestävien investointien kautta ja olemme hyvin lyhyessä ajassa saaneet hyvin paljon aikaan konkreettista edistystä, kohdentunutta edistystä. Nyt voimme näiden saavusten pohjalta rakentaa lisää. Nyt on aika avata uusi luku, joka saa aikaan aivan uuden tyyppisen suhteen. Jotta tämä toteutuu, me tarvitsemme uuden kaiken kattavan kokonaisvaltaisen strategian. Strategian, joka tukee Afrikan potentiaalien toteuttamista, poliittista taloudellista hallintoon liittyvää potentiaalia ja edistää rauhaa ja kestävyyttä. Afrikan puolella täytyy myöskin afrikaisten tuntea tämä ohjelma omakseen. Afrikan täytyy myöskin päästä paremmin mukaan maailmanlaajuiselle näyttämölle ja myöskin osaksi Euroopasta vihreän kehityksen ohjelmasta Abidjanin prioriteetit vuodelta 2017 ovat tänäkin päivänä valideja paikkansa pitäviä. Tarkoituksena ei ole muuttaa suuntaa, vaan pistää enemmän vauhtia toimintaan niin, että saadaan parempia tuloksia. Strategia on kokonaisvaltainen luonteeltaan. Se varmistaa sen, että 2030 agenda kestävän kehityksen agenda, Pariisin sopimus, joka liittyy ilmastonmuutokseen, EUn maailmanlaajuinen strategia, eurooppalainen kehityspoliittinen konsensus ja agenda 2060 kolme Afrikan unionia varten. Nämä kaikki linkittyvät toisiinsa. Teemme jatkossakin työtä taloudellisen integraation edistämiseksi, inhimillisen kehityksen edistämiseksi, maahanmuuton ja liikkuvuuden edistämiseksi. Puutumme ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin, tartumme niihin. Tulemme keskittymään digitalisoitumiseen ja myöskin sukupuolten tasa-arvoon. Nämä ovat erittäin tärkeitä tekijöitä, jotka edistävät kehitystä. Kehitystä ei voi tapahtua ilman kunnollista hallintoa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, oikeusvaltion kunnioittamista ja demokratiaa. Siksi jatkossakin me ponnistelemme näillä osa-alueilla ja taistelemme samalla rauhan turvallisuuden ja ääriäänisten vastaisen toiminnan puolesta. Näitä mitä vastaan ja edistämme toimia. Aloimme monenvälisen sääntöihin perustan järjestelmän, joka on yhä useammin viime aikoina asetettu kyseenalaiseksi. Haluan vahvistaa. Omalla toimikaudellani tärkein prioriteetti on se, että pyrin pistämään tämän strategian täytäntöön. Ja erityisesti haluan panostaa nuorten tulevaisuuteen. Nuoret, etenkin nuoret naiset, täytyy saada tuntemaan myöskin, että tämä on heidän strategiansa Ne täytyy ottaa se omakseen. Työ tätä tarkoitusta varten on jo meneillään sekä poliittisella että teknisellä tasolla. Tällä välin me edelleenkin kuuntelemme vastapuolta ja haluamme varmistaa strategian omaksumisen laajalti sekä parlamentin puolella että jäsenvaltioiden suunnalla, niin kuin myöskin Afrikan suunnalla ja kansaisyhteiskunnan suunnalla, mukaan luettuna nuoret ihmiset. Kaikkien täytyy voida tuntea tämä strategia omakseen. 27. päivä helmikuuta järjestetään kollegion kokous Etiopiassa ja ministeritason kokous toukokuussa. Kumpikin tilaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden käydä vuoropuhelua afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa. Aion matkustaa helmikuussa itse Afrikkaan ja maaliskuussa niin ikään kuullakseni niin laajalti eri osapuolia kuin mahdollista. Uuden strategian osalta kollegio tulee tekemään ehdotuksen – maaliskuussa, tai se tulee hyväksymään maaliskuun alkupuolella tulkikorjaa, ja tämä johtaa sitten konkreettisempaan työhön, joka tuosta hetkestä eteenpäin voidaan aloittaa. Arvoin sen, nyt olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne ja kuuntelemaan teidän näkemyksiänne sen osalta, mitkä teidän mielestänne ovat prioriteettialueita uudessa EU-Afrikka-kumppanuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EPP-ryhmän nimissä edustaja Hildegard Bentele puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, uusi Eurooppa Euroopan unionin Afrikka-strategia. Ensimmäistä kertaa EU määrittelee itsensä geopoliittisena toimijana ja on sitoutunut äh, kestävyystavoitteiden toteuttamiseen. Tilanne maahanmuuton suhteen on vaikea, kotonun sopimus, vihreän kehityksen ohjelma, digitalisoituminen ja uusi vapaakauppa-alue Afrikassa. Kaikki nämä ovat uusia todellisuuksia, uusia tosiasioita joihin EU-Afrikka-strategiassakin on puututtava. Mielestäni on tärkeää, että me käytämme johdonmukaisella tavalla kaikkia EUn välineitä ja jäsenvaltioiden välineitä ja otamme myös oppia menneisyydestä. Reilut äh, kauppasuhteet ja äh, verotulojen kerääminen Afrikan maissa, koulutusmahdollisuudet, demokratia, oikeusvaltio, tuki, turvallisuusrakenteet, naisten ja tyttöjen tukeminen sekä paikallisia alue tason mukaanottaminen pelkän budjettituen sijaan kaikkien afrikkalaisten, niin miesten kuin naistenkin, täytyy saada turvalliset elinolosuhteet ja tulevaisuuden näkymät omalla kotipaikallaan, omassa kotipaikassaan. Meidän on kannettava vastuuta todellisen kumppanuuden puolesta, joka hyödyttää molempia osapuolia. Ryhmämme puheenjohtaja Manfred Weber viime vuonna teki ehdotuksen Afrikka-komissaarista ja teki näin selväksi, miten tärkeä EU-Afrikka-suhde on EPP-ryhmälle. Ja täysin sitoutuneena sanomme tämän niin, että suhteet tämän lainsäädäntökauden päätteeksi olisivat huomattavasti vahvistuneet. Kiitos paljon. Kiitoksia teille ja seuraavaksi SND-ryhmän puolesta edustaja äh, Uudo Pulman yksi minuutti puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen arvon kollegat. Me olemme iloisia siitä, että te olette juuri äh, omassa tehtävässänne ja tuotte suuren sydämen mukananne tehtävänne. Kyllä, Eurooppa ja Afrikka ovat kumppaneita – meillä on kohtalon yhteys, kohtalon yhteisö. Ja tulevina vuosina joko puhallamme yhteen hiileen tai epäonnistumme molemmat. Siksi ensimmäinen ehdoton edellytys onkin samanarvoinen kumppanuus, ei lyhytaikaista kansallista etua, ei myöskään lyhytaikaista EU-etua, vaan kumppanuus. Kumppanuus hyvän koulutuksen puolesta, kyllä, päästäkää tytöt kouluihin erityisesti tytöt vähintään kymmeneksi vuodeksi koulutielle, että voivat auttaa omaa kotimaataan. Terveydenhuolto kaikelle ja hyvää työtä, muutakin kuin mitä tahansa työtä, jotta nämä maat saadaan jaloilleen ja saadaan kehitettyä kestäviä yhteiskuntia niin Afrikassa kuin Euroopassakin. Tämä on meidän tehtävämme ja tämän puolesta me teemme kaikkemme suurella sydämellä ja kaikin voimin. Kiitos paljon. Kiitoksia teille. Ja seuraavaksi Rinjön ryhmän puolesta puheenvuoron saa Charles Görens puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kongo on ensimmäinen ranskankielinen maa, suurin. Jos, jos, siis siellä on Portugali, Ranska, Englanti, joita puhutaan paljon mantereella. Sitä paitsi Euroopan unioni on tärkein kumppani kaupassa ja myös kehitysyhteistyössä. Eli Euroopan unionissa olemme jo luoneet hyvin tiiviit suhteet Afrikkaan. Totta kai. Siksi ruvetaan tätä vastustamaan, se kääntyisi itseään vastaan. Me tarvitsemme kattavaa strategiaa nimenomaan politiikassa, turvallisuudessa, kehityksessä, taloudessa, kuten myös kaupankäynnissä. Tarvitsemme todellista laajaa strategiaa niin, että meillä on selkeät tavoitteet ja aikataulu, ja niin, että myös pystymme ne toteuttamaan. Ja nimenomaan on kyse tavallaan kyse täytäntöönpanosta Delors-menetelmän toteuttamisesta, kun se 90-luvulla antoi EUlle mahdollisuuden päästä eteenpäin merkittävästi Afrikan mantereen kanssa. Tämä näinä päivinä Afrikan kehitys liittyy kiinteästi totta kai myös afrikkalaisiin itseensä, mutta yhä enemmän myös Kiinaan, Venäjän ja Intiaan, jotka ovat luoneet yhä kiinteämpiä suhteita taloudessa ja sotilas alalla. Siksi meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä myös EUn puolelta Afrikkaan. Miksei luoda myös turvallisuuslähestymistapa niin, että Afrikka voisi olla jossain vaiheessa turvallisuusneuvostossa YKssa. Miksei jo nyt ruveta päästä yksimielisyyteen myös ilmastotavoitteissa. Mis, mitä tässä odotetaan, että saadaan raiteille myös kauppa niin, että voidaan saada vapakauppa-alue Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Meidän täytyy totta kai antaa myös omia kokemuksia ja ansiatuntemusta. Kiitos puhemies. W grupy Tożsamość i Demokracja głos zabierze pan poseł. Seuraavaksi IDE-ryhmä ja Dominik Bilde, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ei ole sattumaa, että Brexitin jälkeen ryhdytään luomaan EU-Afrikka-strategia. On vaarana, että EU menettää jalansijaa, koska Britillä on erittäin tärkeät poliittiset ja kauppasuhteet Afrikan suuntaan. Venäjä, Kiina ja Japani ovat myöskin lisänneet vaikutusvaltaansa viime vuosina. Kanadan pääministeri Trudeau niin ikään aivan viime viikkoinakin on puhunut samansuuntaisesti kauppasopimukset ovat epätasapainoisia, niitä on yhä enemmän. Ja tämä uusi diplomaattinen ja kaupan alan alku ei vaikuta lupaavalta ja maahanmuuttokriisi, maahanmuuttovirrat, joka kohdistuvat Eurooppaan, Erasmus-ohjelman laajentaminen tarjoaa uuden mahdollisuuden afrikkalaiset tulla Eurooppaan. Nyt pitäisi huomata myöskin, että on sopimuksen epäonnistuminen johtanut siihen, että vuosikymmeniä on mennyt tässä työssä hukkaan. Kiitokset. Ja seuraavaksi sitten eh, vihreiden edustaja Pierrette Herzberger Fofana. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitoksia. Euroopan unionin ja Afrikan kumppanuus perustuu yhteiselle strategialle, joka korostaa uutta poliittista yhteistyötä, neuvotteluja ja jakamista ja tasa-arvoisia suhteita. Ja uudet sopimukset, jotka liittyvät strategiaan, on solmittu Abidjanissa 2017 EU-Afrikka-huippukokouksessa, jossa valtion päämiehet äh, löysivät äh, tai havaitsivat neljä prioriteettia. Äh, investointi, inhimilliset voimavarat, hy- hyvä hallintotapa ja kestävä kehitys ja maahanmuutto olivat tärkeitä. Näin äh, voidaan myös äh, ottaa etäisyyttä entiseen äh, ikään kuin isälliseen lähestymistapaan, jossa Euroopan unioni kertoi Afrikalle, miten toimia. Näin strategia on uudenlainen ja tämä uusi Euroopan komission tukema aloite kuitenkin nostaa esiin myös koko joukon kysymyksiä, miten kitkeä köyhyys ja merkittävät kehityksen jarrut, miten antaa tulevaisuuden näkymiä nuorille ja naisille, joita on kuitenkin 60 prosenttia väestöstä. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa ECR-ryhmän edustaja Wisniewska, olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, szanowni... Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ennen kaikkea, hyvä komission jäsen, me tarvitsemme uutta EU-AKP-strategiaa. Meillä on uusia haasteita, varsinkin maahanmuutto. Nuoret ihmiset jättävät Afrikkaan ja muistakin AKP-maista, koska heillä on hyvin rajallisia mahdollisuuksia saada koulutusta, henkilökohtaista kehitystä ja säällistä elintasoa. Eli meidän pitäisi kysyä itseltämme ja itse vastauksessa seuraavaan kysymykseen. Mitä akt ja nuoret eniten tarvitsevat? Hyvää koulutusta, hyviä investointeja koulutusjärjestelmään. Koulutuksen puute on ollut kaikkein suurin este talouskehitykselle ja köyhyyden hävittämiselle. Toisin sanoen meidän pitäisi todellakin sijoittaa koulutukseen ja yrittäjyyttä nuorten parissa tukia. Meidän pitäisi tarjota heille myös mikrolainoitusta ja EUn pitäisi tarjota yksinkertaista mekanismia niin, että nuoret saisivat tilaisuuden perustaa omia yrityksiään omissa maissaan. He haluavat rakentaa oman kotimansa vaurautta. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoronsa Miguel Urban Crespo, yksi minuutti, kue ryhmä. Kiitoksia puhemies. Aivan ilmeistä on, että Euroopan unioni tarvitsee uuden Afrikka-strategian. Ongelma on se, että vaikuttaisi siltä, että Eurooppa haluaa sellaisen strategian, joka ajaa sen omien monikansallisten yritysten etua, eikä suinkaan Afrikan kansalaisten ja yritysten ja yhteiskuntien etua. Ajatellaan maahan muut luottoa, turvallisuutta, investointeja. Kaikki tämä on Euroopan unionin geopoliittista eh, strategiaa, vaikka tarvittaisiin ihmisoikeuksiin, eh, kehitykseen ja kestävän eh, ympäristöön pohjautuva strategiaa. Ei voi olla niin, että Euroopan unionin kaupalliset ja turvallisuusedut Äh, ajavat tätä asiaa eteenpäin. Meidän on käännettävä kelkkamme aivan täysin ja keskityttävä oikeuksiin. Oikeudenmukaista kauppaa tarvitaan Afrikan kanssa ja turvallisia laillisia reittejä Eurooppaan. Ja eurooppalaiset